että pöytäkirjat on hyväksytty. Ensimmäinen kohta esityslistallamme. Nyt iltapäivällä on Euroopan parlamentin puhemiehen lausunto, joka koskee talouskriisiä koskevia neuvotteluita neuvostossa ja erityisesti koskien tätä kriisiä. Hyvät kollegat, ainakin minulla on ilo tässä puhua tyhjälle salille. Tämähän, tästähän meillä on kaikilla kokemusta. Olen puhunut sekä Van Rompäyn että Paroson kanssa tänään. Olen kertonut heille, että tulen kertomaan heille täysistuntokeskustelumme tuloksesta. Sunnuntaina avajaispuheessaan Eurooppa-neuvostossa, tai omassa puheessani siis, sanoin että täytyy määritellä ratkaiseva ja kattava paketti, jotta päästään kriisistä yli eurovyöhykkeen kriisistä nimittäin. Ja kaikkien osapuolten täytyy ö, lähestyä toisiaan. Muistutin neuvostoa, että me olemme myös eurovyöhykkeen parlamentti. Ja sen vuoksi olen iloinen siitä, että että tänään eilisen huippukokouksen ja huomisen neuvoston kokouksen välisenä aikana me käytämme tämän ajan hyväksemme ja keskustelemme lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuista. Kun osallistuin Euroopan neuvoston kokoukseen, johtopäätökseni on se, että on kolme kiireistä tärkeää aihetta. Ensinnäkin Kreikan velkataakan laskeminen, mutta meidän täytyy ensin tietää, että kuinka paljon ja millä tavalla investoijat tulevat olemaan tässä mukana. Toinen tärkeä asia on Euroopan pankkien rekapitalisaatio. ECOFIN ja siis kaikki 27 jäsenvaltiota tekivät tärkeitä päätöksiä, muun muassa pääomavaatimukset menevät 9 prosenttiin. Yksityiskohdat siitä, kuinka rahaa markkinoilta saadaan kansallisista budjeteista ja EFLtä saadaan se jää vielä päätettäväksi. Parlamentilla mielestäni tulisi olla sana, sanottavanaan asiassa. Ja kolmas tärkeä asia on vaikeuksissa olevien talouksien ympärille rakennettava ää, palomuuri. EVVRn rooli on tässä erittäin tärkeä. On myös on kaksi muutakin ää, ehdotusta palomuurin rakentamiseksi. Ensinnäkin aivan erityisen rahoitusvälineen luominen ja toisaalta Trust Fundin luominen kansainväliseen valuuttarahastoon. Mitä tulee keskipitkään aikaväliin, meidän tulisi ottaa riittävästi aikaa, jotta voisimme vahvistaa tätä sixpackia vakaus- ja kasvupaketti, säädöstöä ja myös Europlus-pakettia ja eurooppalaista ohjauskautta, jotta kasvu voisi alkaa. Jotkut toimivallat voivat olla kansallisia toimivaltoja, mutta suurin osa jäsenvaltioista on yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy koordinoida Euroopan tasolla toimintaamme paljon paremmin. Ja tärkeä kysymys kuuluu, kuinka me kaikki siirrämme näitä kaikkia asioita eteenpäin äh, niin, että siirrymme kohti yhteisö, äh, hallitusten välisestä menettelystä yhteisömenettelyä kohti. Pitkällä aikavälillä on keskusteltu mahdollisesta perussopimuksen muutoksesta. Kysymys kuuluu, minkälaisia muutoksia me odotamme ja haluamme? Olemmeko valmiit hyväksymään minkä tahansa muutoksen? Pitkällä aikajänteellä meidän täytyy tehdä johtopäätöksiä tästä kriisistä ja pohdiskella Euroopan tulevaisuutta jos me todella haluamme, että Euroopan unioni on vakavasti otettava taho globaalien toimijoiden kesken, tai väli, keskuudessa, niin meidän täytyy toimia nopeasti. Tärkein johtopäätös on kuitenkin se, että meillä ei ole varaa sellaiseen tilanteeseen, jossa olemme muka yhtenäisiä, mutta fragmentoituneita oikeasti. No kaikki tämä on vielä teoriaa. Käytännössä me paljon puhumme EU-sta, mutta kuitenkin käytännössä toimimme kansallisella tasolla. EU on kuin unelma. Jäsenvaltiot ovat ikään kuin yhteistä bisnestä. Kuitenkin monet näkevät myös meidän heikkoutemme ja tätä fragmentoitumista käytännöllisten etujemme vastaisesti. Euroopan, Euroopan unioni täytyy nähdä tässä uudessa moninapaisessa maailmassa. Kyse ei ole ainoastaan yhteismarkkinasta, vaan kyse on poliittisesta konseptista, toimivallasta, joka paitsi pyrkii pääsemään kriisien yli, voi myös vaikuttaa moderniin maailmaan. Kiitoksia kovasti siitä, että kuuntelitte. Now we go to the... Nyt siirrymme poliittisten ryhmien puheenjohtajien lausuntoihin. Ensinnäkin Corin wortman kool EPP-ryhmän puolesta. Eh, er Kiitoksia, puhemies. Pitääkö täällä nyt eh, Euroopan parlamentissa keskustella tästä asiasta. Komission jäsen Barroso, komission puheenjohtaja Barroso ja puheenjohtaja Van Rompuy valmistelevat parhaansa mukaan päätöksiä Brysselissä, mutta nyt sunnuntaina oltiin todella hiljaisia ja päätöksistä ilmoitetaan vasta huomenna, joten mihin me oikein pohjaamme nämä keskustelumme näihin vuodettuihin asiakirjoihin, lehdistöartikkeleihin. Me kuuntelemme tätä ja osallistumme tähän keskusteluun sen tähden, että niin monet ovat huolestuneita ja kansalaiset ovat huolestuneita, koska nyt on vaarana, että kriisi vain syvenee. Meidän kansalaisemme ovat huolissaan omista työpaikoistaan ja eläkkeistään. Heillä on paljon pelissä. Siitä syystä oma ryhmäni, me haluaisimme vedota hallitusten valtioiden puheen pääjohtajiin tai päämiehiin, jotta tähän tilanteeseen puututtaisiin ja herätettäisiin luottamusta markkinoilla koko Euroopassa ja euroalueella luottamusta, koska nyt ei voida enää tyytyä puolikkaisiin ratkaisuihin. Eurooppa pystyy kohtaamaan nämä ongelmat. Tästä ei ole kuitenkaan mitään helppoa ulospääsyä. Nyt velkakriisin takia monissa jäsenvaltioissa on sellaisia ongelmia, jotka koskevat meitä kaikkia. Meillä on yhteinen valuutta, josta me kaikki olemme hyötyneet jo monet vuodet. Se velvoittaa meitä osoittamaan solidaarisuutta toisiamme kohtaan. Nyt kun vahvistetaan EVVR ja halutaan äh, pääomittaa pankkeja, ne ovat äh, edellytyksiä sille, että löydämme kestävän ratkaisun Kreikkaa varten ja voimme palauttaa myös rauhan markkinoille. EPVR tarvitsee todellakin lisäpontta, mutta EKPn riippumattomuus pitää taata edelleenkin, koska jos markkinat iskevät, meidän pitää pystyä myös siihen. Tilanne on niin vakava, että meidän maamme ja meidän pankkimme ovat todella syvissä ongelmissa. Niitä pitää tukea, koska nyt on vaara, että kriisi tarttuu. Ja meidän täytyy estää se, että äh, mikään osapuoli kaatuu. Meidän pitää taata kestävä äh, järjestelmä. Työllisyys, pankit ovat pelissä ja jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että saadaan pääomia äh, on ainoastaan siinä tapauksessa, että tulee todella ääritilanne ja meidän pitäisi, pitäisi todellakin taata vakaus. Nyt on ilmoitettu siitä, että kannustimia löytyisi sillekin, että veromaksajat maksavat pankkien pelastamiseksi – meidän täytyy varmistua täällä myös siitä, että me pystymme laatimaan tarvittavat säännöt, esimerkiksi varainsiirtovero. Tarvitaan myös pankki- ja kriisimekanismeja varten mahdollista verotusta ja viime, viime eh, sunnuntaina kokouksesta voidaan vetää johtopäätöksenä, että niin sanottu six-pack pitää eh, ottaa käytäntöön mahdollisimman nopeasti. Ja nyt on eh, varmistuttava myös siitä, että tärkeitä askeleita otetaan eh, huomenna ja ne johtopäätökset pitää ottaa huomioon, ne pitää täytäntöön panna välittömästi ja nyt pitäisi mahdollistaa myös se, että kansallisissa budjeteissa noudatellaan tätä taloudellista, finanssipoliittista integraatiota. Ja meidän täytyy katsoa myös sitä, miten tässä itse toimimme ja kansalaisten tuki on erittäin tärkeä. Kiitos. Eh, Mr. President Martin Schulz. Seuraavaksi eh, st puheenjohtaja Schulz. Kiitos puhemies. Me olemme ottaneet teidän lausuntonne huomioon ja haluaisinkin sanoa, että keskiviikon huippukokous ehkä ehkä saattaa ansaita historiallisen, ähm, historiallisen adjektiivin, ähm, sillä tämä on todellakin historiallisesti tärkeä hetki, sillä mi- mihin suuntaan Eurooppa menee, siitä kysymyksestä päätetään mahdollisesti huomenna. Minä olen usein kritisoinut että sitä, että EU hajoaa kolmeen osaan, äh, Saksaan ja Ranskaan ja sitten euroalueeseen ja sitten muihin, äh, muihin maihin, joiden joukossa Englannilla on erityisasema. Tämä menettelytapa eli EUn jakaminen eri eturintamiin on yksi suurimmista vaaroista. Se tuhoaa yhteisömenetelmän ja luo sellaisen tilanteen, jossa yksittäisten toimijoiden riippuvaisuus, ennen kaikkea euroalueen, euroalueen toimijoiden riippuvuus poliittisista tilanteista yksittäisessä maassa, se on niin suuri, että jokainen yksilö ottaa huomioon vain oman jäsenvaltionsa tilanteen sen sijaan, että ajaisi yhteisen etuja. Olemme eläneet, kokeneet tämän Slovakiassa, Saksassa ja me koemme sen jokaisessa jäsenvaltion, jäsenvaltiossa ja myös euroalueen jäsenvaltioissa. Siellähän on yksimielisyysperiaate käytössä. Meillä on yksi maailman tärkeimmistä valuutoista ja se tehdään riippuvaiseksi tästä tässä kansallisten jäsenvaltioiden poliittisessa tilanteessa Tämä tilanne pitää muuttaa ja siksi tarvitsemme tulevaisuudessa yhteisön toimielimiä, joilla on tehtävänä toteuttaa yhteisön politiikkaa myös talous- ja rahapolitiikassa. Emme tarvitsemme lisää toimielimiä, niitä ei tarvitse nyt keksiä. Me olemme nyt tässä vaarallisella tiellä. sillä luottamus on pelissä. Markkinainet eivät luota sijoitusten kestävyyteen Euroopassa ja kansalaisten luottamus hallituksiin, euroalueeseen ja Euroopan, Euroopan unionin kokonaan on pelissä. Tämä luottamus on oikeastaan menetetty jo puolitoista vuotta sitten. Eurooppa-neuvoston johtajia ovat antaneet julistuksia, mutta, mutta niitä ei ole toteutettu. On, on tehty täyskäännöksiä, tehty uusia julistuksia, mutta ei ikinä ole pääty tote, pää, päädytty toteutukseen asti. Vielä viime viikolla näimme, miten Sarkozy ja Merkel tapasivat ja puhuivat läpimurrosta. Puhuttiin siitä, että he pääsivät yhteisymmärrykseen, mutta mitään ei tapahtunut. Ja vielä sunnuntaina keskusteluissa sunnuntaina keskustelussa sen jälkeen Merkel ja Sarkozy kertoivat lehdistötilaisuudessa niistä asioista, mistä, missä he eivät päässeet yhteisymmärrykseen. On siis selvää, mistä tässä on kyse. Tässä on kyse velan leikkaamisen määrästä. Mistä se riippuu? Se riippuu siitä, miten pahasti tämä velan leikkaus kohdistuisi ranskalaisiin pankkeihin. He, niihin se kohdistuisi kaikista pahiten. Ja siksi Ranskan pitää jollakin, jollakin tavalla vakauttaa nämä pankit. Ranska taas ei kansallisesta talousarviostaan voi tätä tehdä, joten etsitään, etsitään eri rahoitustilaisuuksia. Esimerkiksi katsotaan ERVVtä, tästäkään mallista ei ole samaa vielä. on vakuutusvaihtoehtoja ja muita. Ja tällaisia viestejä annetaan sitten maailmalle. Huomenna pitää istua alas ja neuvotella niin kauan, kun pääsemme tulokseen ja vasta sitten tehdään, sanotaan, mihin ollaan päästy. Ja näin voidaan voittaa luottamus takaisin Euroopassa, kansalaisten luottamus ja sijoittajien luottamus. Entä sitten sopimus, perussopimusten muutokset? Minä olen lukenut ja kuullut, että perussopimuksia pitäisi muuttaa, että herra Van Rompuy perustaa työryhmän, jolla muuten tänään olisi ollut mahtava tilaisuus saada koko Euroopan huomio osakseen. Kaikki valtionpäämiehet menevät parlamenttinsa luokse, mutta Van Rompuy menetti tänään mahdollisuudensa. Missä tässä prosessissa on Euroopan parlamentti. Ne, jotka haluavat muuttaa perussopimuksia, sanon ainakin oman ryhmäni nimissä, se mitä Euroopassa tulevaisuudessa on, on sopimus, ja jos mennään niin pitkälle, että voidaan puuttua kansallisiin talousarvioihin, niin mitään ei voi tehdä Euroopan parlament, ilman Euroopan parlament, parlamenttia. Emme voi näin äm, vähentää parlamenttien voimaa Euroopassa. Ja me aiomme todellakin vastustaa tällaista kehitystä. Toivon, että hyvät naiset ja herrat, huomenna tulos on lopulta sellainen, jota me tarvitsemme. Kyse ei ole loppujen lopuksi niin paljon sisällöstä, vaan siitä, että valtion päämiehet lopultakin näyttävät, että he todellakin ovat valmiita kohtaamaan nämä haasteet, jonka edessä olemme. Seuraavaksi Verhofstadt. Minä esitän johdannon samasta asiasta kuin herra Schulz. Minä voin ilmoittaa teille, että torstaina puheenjohtajakokouksessa Barroso, von Rompuy ja Juncker he halusivat puhua talouden hallinnasta ja ohjauksesta euroalueella. Heidät on nimitetty neuvoston toimesta antamaan ehdotuksia joulukuun huippukokoukselle ja minun mielestäni me voisimme järjestää Strasbourgissa marraskuussa kokouksen heidän kanssaan sisällöstä, koska tämä ei ole sama juttu kuin aikaisemmin, että mennään mukaan sellaisiin sellaiseen ehdotukseen, josta neuvosto on jo päättänyt, ilman että parlamentti pystyy vaikuttamaan mitenkään tähän. Minä ilmoitan teille siis, minä toivon, että äh, saamme kaikkien ryhmien tuen, jotta me saisimme aikaan tämän keskustelun marraskuussa Euroopan parlamentissa. Ja mitä tulee sitten äh, keskiviikon huippukokoukseen voidaan sanoa, että nyt kun on mietitty melkein 20 kuukautta ja arvioitu asioita, minulla on sellainen vaikutelma, että tällä kertaa on ymmärretty, että pitää ryhtyä syvälle meneviin toimenpiteisiin, että on olemassa kattava suunnitelma, jolla todellakin palautetaan vakaus euroalueelle – ja meidän pitää tällä tavoin saada aikaan tiekartta, jotta se toteutetaan. Tämän suunnitelman sisältö uskoisin, että se voi olla hyvinkin yksinkertainen. Täällä parlamentissa ja parlamentin kanssa on murskaava enemmistö, joka hyväksyisi päätöslauselman niin, tai siis siitä on viikko jo, kun tämä päätöslauselma hyväksyttiin, ja siinä oli kaikki toimenpiteet, joihin pitää ryhtyä jotta saadaan uudestaan vakautta euroalueelle. Ei tässä tarvitse mitään keksiä uudestaan. Meidän pitää keskustella tästä päätöslauselmasta, jotka liittyvät näihin uudistuksiin, jotka liittyvät euroalueeseen. Ja meillä on tässä, meidän etumme mukaista on, että kun keskiviikkona, oletan, että te olette täällä keskiviikkona antamassa tuonne eh, Eurooppa, Euroopan neuvoston kokoukseen. Eh, nämä eh, kohdat, joita Euroopan parlamentti vaatii, jotta saadaan vakaus, eli tarvitaan Kreikalle kestävä ratkaisu, eurooppalainen suunnitelma, jonka avulla vahvistetaan pankkeja, ei sitä kansallisella tasolla saada aikaan, Eurooppa-tasolla se pitää tehdä, meidän pitää vahvistaa myös pelastusrahastoa, pelastuspakettia ja muita, muita kohtia. Korostan myös, jotka tulivat esiin päätöslauselmassa. Nyt olennaista on tulevina viikkoina ja päivinä. Tietenkin voidaan puhua kaikesta talouden hallinnasta, ohjauks, ohjauksesta, finanssipoliittisesta unionista, pankkien pääomittamisesta on tärkeää, että valtioiden hallitusten päämiehet puhuvat tästä huomenna. Miten vahvistetaan pelastusrahastoa, siitä on kyse, ei mistään muusta keskiviikkona. Sen jälkeen mennään eteenpäin joulukuun huippukokoukseen, mutta olennaisesti kyse on siitä, miten vahvistetaan rahastoa. Wortman Kohl puhui tästä tilanteesta, onko Onko, onko kyse lingosta sitten, nyt kun puhutaan tämä on vahva ase, jos otetaan singot käyttöön. Ja tämä ehdotus, josta puhutaan ja joka hyväksyttäisiin, se on olemassa jo käytävillä, että vahvistetaan rahastoa. Ei Euroopan parlamentin käytävillä siitä puhuta, vaan muualla neuvostossa. Ja minulla on täällä ehdotus, joka hyväksytään keskiviikkona. Se on nimeltään ehdotetut ehdot, kun vahvistetaan EVVR. Ja täällä sivuilla on yksityiskohtaisesti suunnitelma siitä, mitä tehdään. Tämä on kansallisella tasolla tämä keskustelu nyt käyty, eikä Eurooppa-tasolla. Ja minun on sanottava, että tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä Tämä pitää lukea muutamaan kertaan ennen kuin sen ymmärtää. Ja voiko tämä järjestelmä sitten toimia, koska järjestelmä on sellainen, että tällä tavoin annetaan 20 prosentin vakuus kaikille vaikeiden mm, talouden maiden obligaatioille Espanja, Italia, 20 prosenttia jos ei pystytä nostamaan pelastusrahaston kukua. Tällä tavoin Euroopan keskuspankki voi puuttua tilanteeseen ja antaa välittömästi obligaatiomarkkinoille jotakin. Tästä ne tehdään uudestaan kansallinen toimenpide ja me eurooppalaiset annamme 20 prosentin vakuudet. Minä mietin tässä, toimiiko se. Me myönnämme tässä siis 60 prosentin vakuut Kreikalle ja me odotamme samaan aikaan 20 prosentin vakuita markkinoilta. Minä toivon, että tämä toimii, mutta minä epäilen kyllä, koska uskoisin, että ainoa hyvä ratkaisu, joka pitää mahdollisimman nopeasti saada aikaan, se on yhtenäiset obligaatiomarkkinat euroalueelle, jotta se voidaan pelastaa. Kiitoksia kovasti. Jan Sah Zahradil ECR-ryhmästä saa seuraavaksi puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin hiukan vetää lankoja yhteen tämänhetkisestä tilanteesta. Mehän olemme kriisissä, keskellä kriisiä. Ja joskus on kuitenkin sellainen vaikutelma, että oltaisiin 1800-luvulla eikä 2000-luvulla. Ikään kuin olisimme Viinin kongressin jälkimainingeissa, koska huolimatta kaikesta siitä, mitä me olemme sanoneet Euroopan yhtenäisyydestä, yhteisömetodista, solidaarisuudesta, siitä, että tulisi löytää ylikansallisia ratkaisuja, niin parin viime viikon aikana olen nähnyt vain kaksi ihmistä, jotka ovat olleet valokeilassa. Liittokansleri ja yksi presidentti. Minä en tässä ole mikään federalisti enkä mikään suuri Schumannin tai monenkaan ihailija, mutta Kyllä minä olisin sitä mieltä, että nämä kaksi henkilöä eivät olisi ilahtuneita, jos katselisivat nyt, mitä täällä tapahtuu. Kuitenkin loppujen lopuksi on muistettava, että nimenomaan veronmaksajat joutuvat maksamaan pankkien ja rahoittajien vastuuttoman kasinopelin. Veronmaksajien täytyy maksaa myös niiden maiden vastuuttomasta käyttäytymisestä, jotka ovat, eivät ole eläneet suusäkkiä myöten. Ja nyt halutaan ehdottaa koko velan eurooppalaistamista, jotta saataisiin euro pelastetuksi. Ihmiset, jotka... Tai vaikuttaa siltä, että ihmiset eivät äh, lue lehtiä, äh, eivätkä taloustieteilijöiden analyysejä. Tässä yritetään lähinnä pelata aikaa on kuitenkin myönnettävä julkisesti se sama asia, joka, jonka kaikki myöntävät täällä käytävillä, eli että euro ei ole kaikkia varten. Yhtenäisvaluutta ei ole kaikkia varten. Tietyt eurovyöhykkeen maat eivät enää voi osallistua siihen, koska siitä ei hyvä seuraa. Me tiedämme, että tästä puhutaan käytävillä, mutta emme suuren ääneen uskalla tätä asiaa sanoa ääneen. Tässä pelataan toisaalta aikaa, toisaalta juostaan kelloa vastaan, mutta tämä kyllä maksaa pitkän pennin markkinoille. Valtion päämiehet ovat poliitikkoja ja heidän tulisi kuitenkin saada aikaan rohkeita päätöksiä. Toivotaan, että huomenna näemme näitä rohkeita miehiä, mikä vain poliitikkoja. Kiitoksia kovasti ja seuraavaksi Rebecca Harms. Kiitos, hyvä puhemies. Minä olen viime viikonlopusta saanut kaksi, ähm, kaksi ähm, ymmärrystä. Esimerkiksi, että se, että me näimme Troikan kertomuksessa, että se kaikki, mitä Kreikan suhteen päätettiin, oli kaikki väärää. Me teimme kaiken väärin, mitä väärin voi tehdä. Vielä heinäkuussa puhuttiin velan leikkauksesta, joita kritisoitiin liian vähäiseksi tuolloin jo, ja ERVVn kapasiteetti nähtiin jo tuolloin liian vähäiseksi. Ja Kreikan säästämisen painottaminen johti juuri siihen katastrofiin, mikä ennakoitiinkin. Me olemme menneet huippukokouksesta toiseen. Kriisi, kreikkalainen kriisi ja eurooppalainen kriisi kärjistyvät. Toinen ymmärrys, jonka sain tänä viikonloppuna, oli se, että Eurooppaa ei voi kriisissä johtaa kriisihuippukokouksella. Usein on varoitettu siitä, että me tarvitsisimme toisenlaisen vakautus- ja ö, talouspolitiikan järjestelmän. Tätä va- tämän todisti myös tämän viikonlopun kokoukset. Minun ryhmäni vaatii uudelta huippukokoukselta uusia tuloksia ja haluaisin, että huomenna päättyy tämä kriisi huippukokouksien kierre, joka, joka on aivan liian epäjohdonmukainen ja hidas. Äh, Kreikan velan leikkaus, sen pitää olla yli 50 prosenttia ja pitää huolehtia siitä, että ne keinottelijat, jotka ovat veikanneet Kreikan konkurssin puolesta, meidän pitää estää se, että he saavat nyt tässä miljardivoittoja. Meidän pitää lähettää lisäksi vielä toinenkin viesti. Kreikan talous on meidän toimiemme takia romahtanut. Me tarvitsemme järkevän suunnitelman siitä, miten saamme Kreikan talouden jaloilleen. Ja vihreiden mielestä painopiste pitäisi olla ja EU 20, 20 strategian mukaisesti painopiste olla, pitää olla kestävyys. Me tarvitsemme järkevää suunnittelua tätä varten. Päätös ERVVstä, minä en pidä tästä, tästä basuka-käsitteestä eli sinko, sinkojen mainitsemisesta, kun puhutaan siis rahaston lisäämisestä, niin kun puhutaan solidaarisuudesta, pitää myös ottaa huomioon tämä rahoitustekniikka, se, että julkiset, julkisia talouksia ei pidä rasittaa liikaa, eli tasapainoa tarvitaan. Sitten pankkien pääomittaminen, se on jälleen liian hidasta. Tämän vastuun kansallistaminen johtaa aivan varmasti siihen, että Dexia ei ole ainoa pakki, joka kaatuu, vaan muitakin kaatuu. Lopuksi vielä me näimme, miten Eurooppaa ei johdeta pois kriisistä. Minä olen, minun mielestäni on tärkeää, että puhutaan perussopimusten muuttamisesta ja otetaan käyttöön konventti ja näin voitaisiin puhua siitä, minkälaisia muutoksia tarvitaan, mutta koska eurooppalainen talous hajoaa osiin ja koska meillä on näin akuutteja ongelmia, luulen, että meidän pitää ottaa toinen hyvin tärkeä askel. Komission jäseniä, jäsenet, jotka ovat talousasioista vastuussa, äänet pitää velvoittaa velvoittamaan vakaaseen kestävään talouskehitykseen ja kuka, joka ei uskalla tällaista askeletta ottaa, niin haluaisin kyllä, haluaisin kyllä sanoa, että se, joka pelkää äänestäjiä, ei voi johtaa EUta pois kriisistä. Jos Angela Merkel Äh, muistaisi Helmut Schmidtin esimerkiksi, jos, jos, siis, jos siis on jo ymmärtänyt, mikä olisi oikea teko, silloin pitää myös siirtyä tekoihin. Ilman tällaista rohkeutta häviää vaalit sekä kotona että Euroopassa. Kiitos. Card question siellä vain sininen kortti siellä ylhäällä. Onko teille kysymys? Sinisen kortin kysymys teille. Otatteko vastaan, Rova Harms, tämän kysymyksen? Harms, kuuletteko? Selvä. Kollega Totnis haluaa esittää kysymyksen. Kiitoksia kovasti puhemies. Jos ymmärsin nyt oikein, niin jossain vaiheessa puhuja viittasi kreikkalaiseen tukanleikkuuseen. Niin kyllä, tämä on. Tämä oli siis puheena. Puhuitteko 50 vai 60 prosentista? En ymmärtänyt, mikä teidän kantanne asiaan oli. Sallikaa minun sanoa, että meillä on 360 miljardia velkaa, ja jos meillä on 50-60 prosentin tukanleikkuu, niin ei se tällä määrällä ää, vähene vain 15 miljardilla, eli se koskee kaikkein eniten pankkeja ja vakuutusyhtiöitä Kreikassa. Jos luvut ovat korrektit ja oikeat, niin haluaisin kyllä kuulla, mikä teidän kantanne on. Oletteko edelleenkin samaa mieltä tästä tukanleikkuusta? Ich bin Kyllä, minä olen vakuuttunut siitä, että jos katsoo tätä Troikan kertomusta, niin pitää toimia näin. Minulle on selvää, että me tarvitsemme ratkaisut myös kreikkalaisille pankeille, mutta luulen, että tämä on päätös, jota ei voida tehdä yksin. Suunnitelma siitä, miten Kreikka voidaan saada takaisin jaloilleen eurooppalaisen avun kanssa Tämä, tästä suunnitelmasta pitää muut, päättää yhdessä. Ja eurooppalainen viesti kreikkalaisille, jotka tietävät, että pitää rakentaa uusi Kreikka ja että ei pidä vain puolustaa vanhaa mallia. Tällaista solidaarista viestiä ei kreikkalaisille ole mistään näistä kriisihuippukokouksista vielä lähetetty. Biski. Seuraavaksi Biski, olkaa hyvä. Herr President. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Kriisin hallinta on vielä epä, aina vain epäavoimempaa ja kaoottisempaa. Neuvosto, eh, neuvostolla on eh, ennakko- ja jälkihuippukokouksia ja tavataan kaksi kertaa päivässä. Parlamenttikin seuraa tätä. Nyt on jo nähty, että että lopullista ratkaisua ei tälläkään kertaa saada aikaiseksi. Neuvosto ja komissio toivovat siis edelleen parasta, toivovat, että uudet menettelyt, menetelmät luovat luottamusta ja että markkinat tyytyvät näihin ratkaisuihin tällä kertaa. Mutta miksi, miksi keinottelijat lopettaisivat ähm, valtion konkurssien puolesta veikkaamisen? Miksi Espanja ja Italia eivät myös joutuisi keinottelun käsiin? Vain radikaalit välineet keinottelun lopettamiseksi voivat estää tämän tilanne niin kauan kuin emme päätä tällaisesta. Tämä karuselli pyörii vain edelleen. Ja aina ehdotetaan uusia pelastuspaketteja, jotka tulevat veronmaksajien rahoista rahoitusteknisillä tempuilla halutaan nyt myös ERVVn vipuvaikutusta, jonka, jonka määrä oli 70, 87 ähm, miljardia. Saksalainen ekonomi mainitsi tämän vipuvaikutuksen joukkotuhoaseena. Tässä puhutaan neljästä biljoonasta eurosta, Tämä Kreikan velanleikkaus on väistämätön, mutta kuka maksaa kulut? Tietysti on oikein, että kansainväliset pankit joutu, joutuvat kantamaan jopa 60 prosenttia tappioista, mutta konkurssit pitää estää. Tämä koskee ennen kaikkea kreikkalaisia pankkeja, jotka ovat uhan alla. Pitääkö kreikkalaisten kansalaisten kaiken säästämisen jälkeen vielä menettää omat säästönsä pankeissa? Me tarvitsemme pelastuspaketin pankeille, palkoille, eläkkeille ja kansalaisten talletuksille. Me tarvitsemme yleisen julkisen pankin EU:ssa, joka voi antaa lainoja edullisesti valtioille ja joka ei siis ota huomioon yksityisiä pankkeja. Me tarvitsemme sijoitusohjelmia, jotta voimme lisätä työllisyyttä. Kiitos. Co-president. Kiitoksia. Ja sitten eh, Speroni saa puheenvuoron EFD-ryhmän puheenjohtaja. Kiitoksia puhemies. Toivottavasti kriisiin löytyy myönteinen eh, vastaus. Se kuitenkin on osoittanut, että äh, Euroopan rakentaminen on täynnä virheitä. On syntynyt vain yhä suurempi ja suurempi kuilu kansalaisten äh, äänestäjien ja toisaalta instituutioiden välillä myös parlamentin, jonka tulisi edustaa kansalaisia, mutta joka kuitenkin vain yhä useammin äh, tekee päätöksiä kaukana kansasta ja sen tahdon vastaisesti. Yksi asia on erittäin selvä. Ei, ei voida eikä pidä hyötyä tästä kriisistä niin, että viedään kansallisvaltiolta ja niiden kansalaisilta ää, toimivaltoja ja sitten siirretään ne unionille. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Sen jälkeen puheenvuoron saa Vertman. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Niin kuin ennenkin kriisi on Ähm, kaiken kattava, eikä ratkaisu ole vieläkään äh, Munich Re ähm, vakuutusyhtiö antaa anteeksi kreikkalaisia ähm, velkojaan, mutta nyt viikonloppuna ei ole saatu mitään konkreettista ratkaisua tähän kriisiin. Oikea ongelma Euroopassa on se, että meillä ei ole yhdenmukaista yhtenäistä poliittista johtoa miksi neuvosto, neuvosto nyt neuvottelu, neuvottelee yksittäisten sijoittajien osallistumista, sillä kulisseissaan nämä tapahtuu. Viime viikon Kreikka Troikan kertomuksen jälkeen puhutaan nyt jo siitä, riittääkö velan leikkaus ollenkaan. Tämäkin on eurooppalaisen politiikan viivästymisen syytä. Siksi haluaisin pyytää kaikkia toimijoita, toimikaa nyt heti ja yhtenäisesti. Kiitos. That's end of... Näin keskustelu tuli päätökseen. Seuraava kohta. Menemme esityslistamme seuraavaan kohtaan, joka on komission julkilausuma.